Welcome colleagues and... Uh, no niin, tervetuloa kollegat. Kiitokset äh, toiselle puheenjohtaja Greslelle. No niin, kollegat, äh, kuten täällä jo mainittiin, tämä ad hoc äh, missio oli seurantaa tutkivan toimittavan Jan Kusiakin ja hänen äh, morsiamensa murhalle. Kuusi osallistuvaa jäsentä kävi tutustumassa tilanteeseen paikan päällä ja luonnollisesti kävi käsitteli näitä tärkeitä asioita, jotka tulette tänään kuulemaan. Valtuuskunta tapasi koko joukon valtion ja hallituksen tapa- edustajia, poliisivoimien edustajia, samoin kuin kansalaisjärjestöjen edustajia, toimittajia ja protestoijien edustajia. Ja EU perustuu oikeuslaitoksen ja demokratian periaatteelle ja sen vuoksi Tämä kaikki on nyt tehty ja esittelen hyvin nopeasti nämä tulokset, koska teidän kollegat haluavat puhua. Ensinnäkin äh, siellä tuotiin esiin, että siellä ei luoteta äh, toimielimiin, lainsäädäntöön käytännössä ja mm, äh, paperilla ja, ja nimenomaan oikeuslautos oli yksi avainongelma. Se oli huolissaan myös oikeudesta ja syytöksistä ja tuomioistuinkäytännöistä ja olemassa olevasta lainsäädännöstä, joka saattaa äh, vaarantaa tutkimusten ja syyttäjän toimet. Äh, korruptio. Me löysimme myös äh, asioita, jotka ovat tärkeitä liittyen tutkivaan riippumattomaan Journalismiin viittauksia mafiasta, monet osapuolet viittasivat siihen. Ja ihan nopeasti esiin tuli myös kysymys, jota tutkimme liittyen yhteistyöhön, lainkäyttöviranomaisten ja kansallisten viranomaisten yhteistyöhön Europolin kanssa ja Europolin tukeen tässä tutkimuksessa. Mainitsen nämä nyt vain Liben näkökulmasta, mutta puheenjohtaja Gressle menee sitten hieman syvälle kontvaliokunnan toimivaltuuksien pohjalta. Mutta tässä siis olivat nämä suurimmat huolenaiheet ja asiat meidän valiokunnastamme. Ja jos nyt sitten annan toiselle puheenjohtajalle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ja vielen dank. Kiitos. Talousarvion valvonnan kannalta me kohtasimme syytöksiä kansalaisyhteiskunnasta joiden mukaan vallitsee korruptio, että on, on paljon korruptioon viittavia viitteitä, on kuulla huhuja, jotka liittyvät yhteyteen Italian mafian ja Slovakian välisiin yhteyksiin. Me joudumme käsittelemään kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, mitä toimittaja on saattanut tietää, mitä on saattanut saada selville, mikä maksoi hänen henkensä – hänen viimeinen artikkelinsa, josta on olemassa vain luonnos. Se koskee maatalousrahastoja ja mahdollista yhteyttä maatalousrahaston osalta, joka liittyy Italian drangettaan. Me olemme siis käsitelleet tätä ja tulimme tekemään sen tälläkin hyvin perinpohjassa. Siksi olen iloinen siitä, että maatalouspääosasto on tänään edustettuna. Olemme käsitelleet Landfundia, koska 40 prosenttia vasta on sellaista, että se oli omistajatonta, eli on omistajatonta, eli tämä asia on, jos pitäisi antaa niin puheenvuoro maatalouspääosastolle fokus. Meidän keskipisteellä Slovakki ei ole ollut. Me tiedämme, että se on epäsäännöllisyyksiä, mutta niistä on kyllä ilmoitettu. Ja tähänastinen niin yhteistyö Slovakian viranomaisten kanssa on itse asiassa ollut luotettavaa ja myöskin luottamuksen perustava ei ollut mitään syytä epäluottamukseen – ja myöskin maksatusyksikön kanssa, joka vastaa maaseudusta olemalle tekemisissä. Meillä on ilmoitettu epämäärä, epä, säännönmukaisuuksia, vaan koska myöskin rakennerahastoja, mutta ne olivat tuttuja meille jo itse äh, suorissa maksuissa ja kun kuulen maatalousrahaston, niin kuulen nämä suuret maksut. Niiden osalta virheaste on hiukan yli 2 prosenttia, hiukan yli EUn keskiarvon, mutta siinäkään ei ollut mitään sellaista, minkä olisi nyt erityisesti kiinnittää meidän huomiomme, joten meillä on edessämme paljon työtä ja sen mukaisesti eh, tulemme tekemään jatkotyötä asiassa. Meille tämä oli hyvin tärkeää eh, eh, matka. Toivon, että Itä-Slovakia, luulen, että Itä-Slovakia ja Slovakia tuli vielä pitkään työllistettävään meitä. Haluan muistuttaa, että Olaf-tapauksia ei ollut Slovakian yhteydessä. Tämä on siis merkki itse asiassa siitä, että ei ole tähän asti ollut näkyvissä kovinkaan paljon ongelmia. On lukuisia kollegoja, jotka haluavat varmasti käyttää puheenvuoron, ja siksi uskonkin, että on tärkeää, että he saavat heti puheenvuoron ennen kuin komissio sitten käynnistää loppupuheenvuoron. Mutta hän nyt jo pyytää, että maatalouden pääosasto kertoo meille, miten se näkee tämän rahaston ja mitä ongelmia on suorien maksujen osalta maaseudun alueella odotan meidän tapauksessa mielenkiinnolla nyt siis kommentteja. No niin, kollega Metsola on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. I wanted to take the floor in connection with... Kiitos. Halusin puheenvuoroa, mutta voin tehdä sen myöhemmin. Täällä on lienee paljon kollegoita, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Ja heti kun olemme tämän alustuspuheenvuoromme käyttäneet, niin voimme lähteä keskusteluun. Lähdemmekö nyt saman tien siihen sitten? Vai haluatko kuulla ensin DG tuota komissiosta vai? No jäseniltä ensin ja sitten. Okei, eli lähdemme suoraan keskustelemaan. Eli edustaja Metsola ensin. And thank you for this important report, I think. Kiitos ja kiitos tästä tärkeästä raportista ja tämähän antaa vahvan poliittisen viestin siitä, että Euroopan parlamentti tulee aina tukemaan vapaita tiedotusvälineitä ja toimittajien suojelua, varsinkin silloin, kun murhataan toimittajia, niin sehän rapauttaa demokratiaa ja me emme ikinä tule hyväksymään tällaisia tapahtumia, koska tämä myrkky voi levitä laajemmallekin. Ja minun viestini tässä olisi se, että jatketaan työtä, jatketaan nyt painostusta jäsenvaltioiden suuntaan, jotta hallitukset ja toimijat tekevät kuten pitää. Muistamme, mitä tapahtui puoli vuotta sitten meidän johtava antikorruptiotoimittaja murhattiin ja hän juuri teki samaa kuin Slovakiassakin, eli hän tutki yhteyksiä likaisen rahan ja poliitikkojen välillä, joten uskon, että meidän kaikkien, kaikki Libe-valiokunnassa olemme innokkaita takaamaan tiedotusvälineiden ja toimittajien suojelun, joka liittyy niin kiinteästi demokratiaan. Ja me puolustamme heitä täällä ja muilla mantereilla ja meidän täytyy myöskin jatkaa tämän ilmiön käsittelyä, kuten pitää myös torjua vääriä tietoja, harhaanjohtavaa informaatiota, koska huomamme, että tällä hetkellä käytetään tietoa väärin kaikissa jäsenvaltioissa ja myöskin niissä jäsenvaltioissa, joissa viranomaiset ja poliittinen valta ei riittävästi torju rikollista toimintaa. Siis Edustaja Benjová. Pán predsedajúci. Chcela by som sa poďakovať. Minä haluaisin kiittää tässä kollegani kanssa tästä matkasta, joka tehtiin Slovakiaan. Työ oli hyvin ammattitaitoista. Tavattiin monia ihmisiä, jotka antavat tietoa niitä tietoja, joita varten matkustitte Slovakiaan. Nyt haluaisin kertoa teille muutoksista, joita Slovakiassa tapahtui teidän käyntinne jälkeen. Haluaisin kollegoille kertoa seuraavasta. 12. maaliskuuta erosi tehtävästään sisäministeri Kalinjak ja 14. maaliskuuta – erosi pääministeri Fitso tehtävistään ja hänen mukanaan koko hallitus. Tasavallan presidentti on antanut herra Pellegrinille tehtäväksi hallituksen muodostamisen ja uusi sisäministeri valittiin hän on eh, Thomas Drucker ja on ollut muitakin muutoksia. Minä olen teille kaikille lähettänyt yhteenvedon tästä tapahtumista, muutoksista tapahtumista. Haluaisin myöskin kertoa teille, että minä tänään keskustelin sisäministerin kanssa ja hän on valmis tekemään lakiesityksen, jolla, johon liittyy poliisin ylipäällikön nimittäminen ja myöskin poliisin tarkastajien nimittäminen ja myöskin Slovakian tasavallan eh, on eh, kääntynyt Europolin ja Italian viranomaisten suuntaan, siis syyttäviranomainen, jotta osaltaan edistettäisiin tämän kahden henkilön murhan tutkimista. Ja jos tämä hallitus saa tukea parlamentissa, sillä viime viikosta lähtien Slovakian äh, parlamentti, siis parlamentti on esittäytynyt hallitusten parlamentissa ja nyt tämä johtaa siihen, että jos tämä saa tukea tämä äh, hallitus parlamentissa, tämä hallituksen sisämistä haluaisi tavata myöskin parlamentin jäsen haluaisikin toteuttaa hankkeita, jotka eivät liity pelkästään äh, maatalousalan investointien valvontaan, vaan haluaisi myöskin tarttua kysymyksiin, jotka liittyvät monivuotiseen rahoituskehykseen, eli miten tulevaisuudessa maatalouspolitiikkaa kenties voitaisiin parantaa Euroopan unionissa niin, että tämän tyyppistä väärinkäyttöä ei tapahtuisi. Slovakia nimittäin ei ole ainoa maa, jossa on tämän tyyppisestä toimista epäilyjä. Haluaisin vielä kerran korostaa sitä, että nämä kaksi henkilöä, Jan Kutsiak ja hänen kihlattuunsa Martina Kusnirovaa. heitä siis murhattiin ja haluan vielä kerran kiittää siitä, että kävitte Slovakiassa. Haluan vakuuttaa teille, että kaikki toimet, joihin ryhdytään, johtavat siihen, että me pian saamme selvitettyä nämä kaksi murhaa ja että kaikki epäilyt saadaan hälvennettyä, joita on. Slovakian uusi hallitus on julistanut antavansa selkeästi tukea Euroopan unionin arvoille ja tällä tavoin uusi pääministeri ja hänen hallituksensa haluamme suuntautua tulevaisuuteen. Kiitos. Thank you, Mrs. please. Kiitokset äh, sitten edustaja Javor, joka oli myös valtuuskunnan jäsen. Kiitos. Olin valtuuskunnan matkalla Slovakiassa. Kaikkein tärkeintä meille että on se, että saadaan aikaan täysi riippumaton tutkimus niin, että kaikki mahdolliset syytökset ja avoimet kysymykset liittyen tähän traagiseen Jan Kutsiakin ja Martina Kusnilovan murhaan. Ja Slovakian hallituksen on tämä käynnistettävä, mutta minä uskon, että on myös välttämättömiä askelia Euroopan tasolla, niin että seuraamme tarkkaan tutkimuksen edistymistä Samoin kuin, että Euroopan tasolla tästä voi myös ottaa oppia. Ensinnäkin tämä tapaus, joka ei suinkaan ole ainoa hyvin lyhyessä ajassa EU-ssa. Siinä meidän täytyy kiinnittää huomiomme lehdistön vapauteen ja tutkivaan journalismiin ja siihen työhön, mitä nämä ihmiset EU:ssa tekevät. Myös Euroopan tasolla meidän täytyy parantaa tutkivien eh, toimittajien työtä ja meidän täytyy saada eh, aikaan huomattavasti paremmat eh, säännöt myös väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi. Meidän täytyy miettiä myös jonkinlaista taloudellista tukiohjelmaa riippumattomalle medialle ja tutkivalle journalismille. Ja sen lisäksi puheenjohtajakokouksessa päätettiin luoda eurooppalainen palkinto tutkivalle journalismille ja meidän täytyy nyt hieman painostaa puheenjohtajia tässä. Toinen kysymys liittyy sitten korruptioon. Meidän täytyy painostaa Slovakia viranomaisia, että ne tutkivat näitä syytöksiä, jotka liittyvät mahdollisiin maatalousvaarojen väärinkäyttöön Slovakiassa. Käynnissä on jo Olafin tutkimus, tämä on myös tärkeä askel, ja olisi myös hyvin tyytyväinen ja ehdotankin valiokunnassa, että pyytäisimme tilintarkastustuomioistuinta tarkistamaan Slovakian maatalousmaksut järjestelmällisemmällä tavalla, koska Olafis, Olaf tutkii vain tiettyjä yksittäisiä tapauksia. Eli että käytäisiin systemaattisesti lävitse Slovakian maatalousmaksut. Meidän täytyy myös äh, tarkistaa, onko Euroopan unionin ja komission valvontamekanismi oikeanlainen ja tarpeeksi hyvä ja vahva varsinkin ajatellen järjestäytynyttä rikollisuutta, jos se kykenee kerta, jos järjestäytynyt rikollisuus kykenee väärinkäyttämään eurooppalaisia varoja, eikä Slovakia ole ollenkaan ainoa maa. On myös muita jäsenvaltioita, joissa on vakavia ongelmia eurooppalaisten varojen väärinkäytön suhteen. Ja sitten vielä viimeinen asia. Meidän on jatkettava työtämme ja vaadittava lisäinformaatiota Slovakian ja Euroopan viranomaisilta – ja toivon, että meillä on seurantamissio, Libe- ja Kontvaliokunnan seurantamissio myöhemmin tänä vuonna, niin että näemme selkeästi, millä tavalla siellä on edistytty. Kiitos. Okay, we're going to take Mrs. Gomez Sitten edustaja Gomez. Please, can you all be brief, because we've still got to hear from Commission. Well, I... Meidän täytyy olla nopeita nyt, koska komissio tulee vielä vastaamaan. And I fully support the work. En ollut mukana vierailulla Slovakiassa, mutta tuen tietysti kollegoja. Tämä on tärkeä asia. No. Minua tämä kiinnostaa ei vain murhan johdosta, vaan siksi, että näen nyt tässä yhteyksiä tämän toisen toimittajan murhaan. Ja minähän olin silloin mukana tällä matkalla, kun Daphne Kalalygallys murhattiin. Ja, ja nyt olisi hyvä, että osanottajat olisivat yhteydessä keskenään. On tärkeää voida taata, että riippumaton tutkimus toteutuu ja joskus kansalliset viranomaiset eivät aina voi taata tätä ja on tärkeää, on nyt painostaa viranomaisia. Viranomaiset ovat tietoisia siitä, että kun pyydetään tukea Europolilta Maltalla tai Slovakiassa, niin silloin on tärkeää, että Europol ei vain tue, vaan johtaa myös näitä tutkimuksia, koska me huomaamme, että Maltalla ei ole suoritettu tutkintaa. Siellä ei ole ollut kykyä ja tarkkuutta suorittaa tämä. Ja ajattelen tässä en vain Daphnen murhaa, vaan myöskin näitä Panama-paperien paljastuksia, jotka ovat yhteydessä nimenomaan korruptioon. Ja Daphnehan oli, oli nimenomaan tutkinut tätä. Ja Europolin täytyy ehdottomasti olla johtamassa mukana näitä tutkintoja ja erityisesti tämä on tärkeä pointti, kun meillä on todellinen ongelma. Ja se on todellinen ongelma, koska Euroopan komissio on ollut aika naivi ja tehoton korruptiongelmien kanssa. Tämä ei liity vain siis maatalousrahaston rahojen käyttöön Slovakiassa kun on sanottu, että Olaf-tapauksia ei ole ollut, mutta mutta Maltassa on ollut aiempi Olaf-tapaus, joka koski nimenomaan aujempaa Euroopan komissaaria, joka joutui siis lahjonnan takia irtisanoutumaan. Ja hän meni takaisin Maltalle, eikä häntä vastaan nostettu syytettä. Hallitus suojeli häntä, hänestä tuli pääministeri neuvonantaja, eikä komissio lainkaan välittänyt tähän päivään saakka. Onhan se hirveän outoa. Ja minun pointtini on se, että meillä pitää olla Euroopan komissio, joka todellakin ottaa huomioon korruptiovastaisen raportin, ja jonka pitäisi tehostaa toimintaansa ja olla paljon aktiivisempi näiden kummankin tapauksen kohdalla. Stay, stay relevant. Yritetään nyt käsitellä pelkästään Slovakiaa. Tästä Europolista haluaisin mainita. Libe-vaaliokuntahan on jo ehdottanut Europolille yhteisiä tutkimusyksiköitä. Ja näin Euroopalla on myös ehdottanut tätä Slovakian viranomaisille ja tähän on lähdetty nyt. Nyt sitten seuraavaksi annamme puheenvuoron komissiolle vielä. Niin haluaisimme antaa puheenvuoron maatalousasioiden päivälle, kun pääosa tuli sitten oikeus- ja sisäasioiden pääosastolle. Uh, thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Margaret Edson, olen maatalouspääosastolta se yksikö käsittelee tilintarkastusta. Luin huolellisesti kertomuksen ja minusta siellä on mainintoja ongelmista, jotka liittyvät maatalousrahoitukseen, mutta en löytänyt mitään erityisiä tietoja, jotka voisivat auttaa meitä kohdentamaan, missä tätä oikein tapahtuu. Näissä suurissa tuissa, joissa näyttää olevan kysymys, joka liittyy maan omistamiseen ja viitetä siitä, että maataloustukaa on maksettu alueilla, jotka omistaa joku muu kuin se, joka saa tuen. Kysymys on kenties maasta, joka on kenties vuokrattu slovakialaista maa rahastolta, mutta en kuitenkaan löytänyt selkeitä, tiukkoja perusteita, että olisi ollut suuria tukia, jotka olisivat olleet perusteettomia. Tarkastuksessa ei ole havaittu mitään erityisiä ongelmia, jotka olisivat liittyneet suoriin tukiin. Emme ole löytäneet mitään ongelmia liittyisivät hallintaan ja valvontaan. Maan omistajuus ja se, että siellä on jokin muu juridinen nimike, se ei ole sellainen asia, joka vaikuttaa siihen, onko oikeutta saada tukea. Joten jos hakija, jos hakija on laillisesti vuokranut maan Slovakian maavirast, maa silloin hänellä on, ja jos hän pitää tuota maata ja harjoittaa maataloutta, silloin hänellä on juristi oikeus hakea EUn tukea tätä maata varten. Tämä ei siis ole asia, joka olisi ongelma ja EUn Euroopan komissiolla ei ole mitään toimivalta tässä asiassa. Tämä on nimenkin asia, joka liittyy kansallisten viranomaisten toimivaltaan. Niiden tulisi katsoa, onko jotakin epätavallista siinä, miten maata on vuokrattu tai hankittu. Mainitsitte raportissa, että suorien tukien määrä, jotka saavat yli 100 000 euroa vuodessa, on kasvanut vuonna 2015. Me tarkastelimme tätä tietoa yksityiskohtaisemmin ja suorista tuista emme ole löytäneet mitään suurta eh, ristiriitaa vuoden 2015-2017 välillä. Löysimme vain 40, 40 en, enemmän näitä maksunien saajia vuosien 15 ja 17 välillä. Ja maaseudun kehittämisestä – tilanne on ollut toisen suuntainen, että on 400 vähemmän saajia vuonna 2017 kuin oli aiempina vuosina. Joten kenties meidän yksikkömme voisimme keskustella hiukan enemmän näistä tiedoista. Mitä tulee sitten maaseudun kehittämiseen, totesitte, että siinä on korkea virhetaso, joka Slovakian osalta on raportoitu. Olemme tehneet lukuisia eh, tarkastuksia, jotka liittyvät maaseudun kehittämiseen Slovakiassa ja havaitsimme samat ilmiöt kuin havaitsimme myöskin sovakialainen tutkivavirasto, joka liittyvät julkisen hankintoihin ja valintamenettelyihin. Nämä ovat kysymyksiä, joita löytyy monista muistakin jäsenvaltioista. Usein on kysymys asioista, jotka lähtevät liikkeelle siitä, että mikä on avoimuus tai miten ilmoitetaan valintakriteereistä tai varojen myöntämisen kriteereistä – Nämä ovat asioita, jotka lähtevät liikkeelle siitä, että julkisten hankkeen lainsäädäntö on mutkikasta useimmissa jäsenvaltioissa. Eh, tällaisia ongelmia on tavalla tai toisaalta Slovakiassa. Me havainneet, että ne olisivat olleet huomattavasti vakavampia kuin muualla. Joten olemme tehneet noin 22 matkaa Slovakia viimeisten neljän, kolmen vuoden aikana emme ole käyneet mikään, mikä viittaisi epäsäännöllisyyksiin tai korruptioon. Jos näillä olisi ollut, olisimme välttämättä lähettäneet tiedot Olafille, mutta me todellakaan löytäneet mitään epätavallista. Me olemme olleet yhteydessä Slovakian viranomaisiin sekä kun viimeksi äh, tähän asiaan, tästä asiasta keskusteltiin täällä tässä valiokunnassa, saamme tietoa siitä, olemme välittäneet, saaneet tietoa, joka olemme välittäneet myöskin Olafille tutkintaa varten – maatalouden pääosasto ei ole toimivaltainen seuraamaan asioita, jotka liittyvät petokseen tai korruptioon, mutta herra Jaavor mainitsi, että pitäisi olla enemmän valvontaa, että pitäisi katsoa, ovatko valvontamekanismit riittävän tiukkoja. Valvontamekanismit, jotka ovat käytössä, mekanismit, joista lainsäädäntöviranomaiset ovat päättäneet, voidaan sanoa, että on olennaista se, että pitää löytää tasapaino valvonnan osalta, siis sellainen valvonta, joka on riittävän, riittävän tiukkaa valvonta, joka kuitenkaan ei aiheuta valtaisaa määrää byrokratiaa tuen saajille. Ja me, meitä kohtaa yleensä arvostelu, jonka mukaan, että meidän valvontamme on äärimmäisen tiukkaa ja että jäsenvaltiot käyttävät paljon rahaa yhteisen maatalouspolitiikan varojen seurantaan ja valvontaan – joten on olemassa raja sille, miten paljon valvontaa voidaan toteuttaa. Tavallinen tuensaaja, jo, niin on osalta tämä, mikä on ongelma, jos esimerkiksi haluat kiertää lakia tai löytää juridisia oikeuksia, oikeita väyliä sääntöjen kiertämiseksi, on hyvin vaikea lainsäädännöllä puuttua tähän, koska tekee millaista lainsäädäntöä tahansa, ihmiset löytävät kuitenkin keinoja kiertää lainsäädäntöä, ja olisi aika epäreilua rankaista satoja miljoonia yhteismaatalouspolitiikasta maatalouspolitiikasta hyötyä Euroopan unionissa, kun on pieni prosenttiosuus, joka pyrkii pedoksen kautta saamaan EU-varoja, joten me olemme tyytyväisiä sääntöjä, jotka meillä tällä hetkellä on. Kiitos. Kiitos. Vahvistitte minun äh, painajaiseni. Pahinta, mitä voi tapahtua, on se, että me olemme tekemissä nyt laillisen järjestelmän kanssa, jossa on käytetään tietoisesti kansallisen lainsäädännön aukkoja ja joudumme kenties viime kädessäkin tämänkin parissa työtä. Kiitoksia tästä tiedosta, olemme kiitollisia tästä ja varmastikin tulemme vielä kohtaamaan tämän asian tiimoilta, koska haluaisimme, että tehdään lisää työtä joidenkin asioiden ulottuvuuksien osalta, mutta tiedämme tässä, kun että on tapahtu, ammuttu kaksi ihmistä, olisi hyvä, jos poliisi voisi sanoa meille, millä alueella tämä toimittaja todella toimii hän on saanut paljon äh, asiakirjoja hallitukselta äh, avoimuuslainsäädännön puitteissa. Ei olisi hyötyä, jos saisimme tietää, mihin, äh, mitä rahastoa hän erityisesti on tarkastellut tämän, mikä liittyvät tähän tarinaan. Ja nyt sitten seuraava puhuja komissiosta. I didn't intend to take the floor. En aikonut pyytää puheenvuoroa. Täällä oli mitään sanottavaa. Um, Of course we studied the Totta kai me tutkimme raporttia hyvin kiinteästi ja kiitos siitä, mutta haluaisin ehkä kiinnittää huomiotanne siihen, että DG Just ja Euroopan komissio jo vuosien ajan ovat tutkineet kehitystä ja oikeusjärjestelmää Slovakian tasavallassa ja 2006 ja 16 ja 17 komissio teki ehdotuksia ja erityisiä suosituksia, jotta parannetaan oikeusjärjestelmän puutteita. Ja tämä hyväksyttiin neuvostossa ja on olemassa luku 2018 maaraportissa, joka julkistettiin 7.3. Slovakiasta siis ja siinä jälleen kerran tämä tuomioistuimen riippumattomuuskysymys oli esillä hyvin vahvasti, kun sitä nimenomaan ei pidetä riippumattomana. Ja tämähän korostui myös teidän tavatessanne eri sidosryhmiä. Euroopan komissio valvoo nimenomaan kehitystä tällä rintamalla. Ja, ja tapasitte oikeusministeriä ja oikeusministeri tietää, että me valvomme tätä yhteistyötä neuvoston kanssa ja tutkimme parhaillaan raporttia, joka julkistettiin helmikuun lopussa. Ja nyt sisäasioiden pääosasto, vaikka Rai. Thank you very much, uh, Madam Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Tämä raportti osoittaa, että tämä on hyvin tärkeä hetki ja kuten kollegani DG Justista, haluaisin kiinnittää teidän huomiota siihen, että DG Home on valvonut pyrkimyksiä taistella korruptiota vastaan Slovakiassa. Tämä antikorruptioraportti ja koska eurooppalaisessa ohjausjaksossa ollaan nyt päästy viidenteen vuoteen, niin ohjausjakson puitteet muuttuvat vahvemmaksi. Me teemme joka vuosi maakohtaisia vierailuja ja olemme suoraan yhteydessä viranomaisiin. Kuten te sanoitte, tässä on selkeitä systeemisiä asioita. Ja olemme tehneet eh, ohjausjaksossa tiettyjä nopeita analyysejä, mutta tämä maakohtainen eh, raportti on kuitenkin eh, laajempi kuin se, joten Eli me pyrimme tukemaan tätä korruptiovastaista taistelua Slovakissa. Kiitos tästä raportista. May I make some comments just on the, the intervention of Jos tekisin muutaman kommentin tähän DG Justin ja Homin kommentteihin. Jotkut näistä kommenteista ovat varmaankin aika ilmeisiä, mutta ne on tehtävä tämän valtuuskunnan matkan puitteissa. Ensinnäkin tämä matka tehtiin hyvin lyhyellä varoitusajalla, kysymys oli perusoikeuksista monissa maassa, ja puhun tässä nyt siis Liben näkökulmasta. Ja sitten yritimme tehdä hyvin monimutkaisen asian, nimittäin saada kontvaliokunta tähän mukaan, koska tässä yritettiin kattaa myös nämä korruptiosyytökset samoin kuin perusoikeuskysymykset. Perusoikeuksista Jotkut asiat, joita me huomasimme tai näimme, eivät ole mitenkään spesifisiä vain Slovakialle. Ja me olimme tietoisia tästä DG Justin äh, raportista jo aikaisemmin. Joten meillä oli hyvin kattavia äh, tapaamisia ja puheenjohtaja Gressli on varmaan samaa mieltä, että tämä oli hyvin äh, kattava valtuuskunta, eli mm, kyllä meillä on paljon enemmän yksityiskohtia kuin mitä tässä raportissa on. Ja tällä on nyt tuotu esiin näitä tutkimuksia, maan lain täytäntöönpanoja oikeussektorin kanssa. Mutta nämä asiat eivät ole kaikki ollenkaan spesifisiä Slovakialle, mutta löysimme kuitenkin asioita, jotka ovat enemmän spesifisiä, kuten esimerkiksi edustaja Javor otti esiin tämän äh, toimittajien vapauden, journalistisen vapauden. Te olette kaikki nyt lukeneet tämän raportin ja toivon, että äh, meidän täytyy nyt ruveta miettimään sitä, että missä EU voi tuoda lisäarvoa näissä asioissa. Mitä tulee journalistiseen vapauteen, se on ehkä yksi asia, miten me voisimme tarjota jonkinnäköistä suojaa EU-tasolla. Se saattaisi olla mahdollista. Meidän täytyy katsoa tätä hyvin tarkkaan. Ja mitä tulee sitten oikeudellisiin prosesseihin, siinä meidän täytyy käyttää muunlaisia säätelytoimivaltuuksia ähm, maakohtaisesti ja analysoida sitten, mitä edistysaskelia on tehty eri maiden oikeusjärjestelmissä. Meillä on tähän virasto ja meillä on myös muita keinoja Joten haluaisin ehdottaa, että me kävimme hyvin laajoja syviä keskusteluita kaikkien ministeriöiden kanssa ja myös poliisiviranomaisten kanssa. Ja näistä on tehty hyvin yksityiskohtaiset pöytäkirjat. Olisi hyvin vaikea tässä tämänpäiväisessä tapauksessa, tapaamisessa tuoda nämä kaikki asiat esiin, mutta mutta kuten edustaja Javor toi esiin toimittajien tapauksessa, on tärkeää, että me tulemme näin tekemään, mutta on hyvin tärkeää ymmärtää, että jotkut näistä asioista eivät ole spesifisiä vain Slovakialle. Mutta tämä toimittajakysymys, sitä meidän täytyy nyt miettiä. Ja Libe-valiokunta tulee käsittelemään toimittajien vapautta omassa kokouksessaan. Ja me olemme tämän prosessin jo käyttäneet käynnistäneet ja me teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa. Minusta me saimme aikaan hyvää yhteistyötä ja tulemme jatkossakin tekemään näin, koska meillä on jotain tiettyjä yleisiä välineitä, joita voidaan käyttää esimerkiksi korruption suhteen, esimerkiksi tämä antikorruptioraportti, josta edustaja Gomeskin puhui. Joten tämä on hyvin iso alue, iso asia, mutta maassa on kuitenkin tapahtunut paljon, tai ainakin jotain meidän vierailumme jälkeen. Ja kuten te näitte raportista, niin me otimme esiin oikeastaan kaikki ne asiat, joita meitä, meitä pyydettiin ottamaan esiin. Eli tässä molempien valiokuntien asiat on hyvällä tavalla otettu esiin ja käsitelty. Ja nyt sitten molempien valiokuntien täytyy miettiä tykönään, kuinka mennä eteenpäin. Ja esimerkiksi nimenomaan nämä, äh, tuo journalistiikka on yksi asia, jossa voisimme mennä pitemmälle. Mitä tulee sitten äh, lainsäädännön täytäntöönpanoon, lain, lainkäytön täytäntöönpanoon, niin valtuuskunta ei todellakaan äh, pelännyt tuoda asioita esiin ja tehdä kysymyksiä silloin, kun tuntuu, että siinä on tarvetta. Ja mitä tulee kansainväliseen tutkimuksiin, niin me pyysimme välittömästi tällaista yhteistutkimusta, joka on erittäin tärkeää sekä Slovakialle että EUlle. Näin me arvioimme tilanteen ja meistä tuntui, että kaiken tämän pohjalta tämä valtuuskunta ja missio oli siis erittäin kurinalainen ja yksityiskohtainen, koska monet tapaamiset olivat hyvin hankalia. Kiitokset tästä. Ja sitten nämä äh, opit käsitellään kaikissa valiokunnissa. Ja toivottavasti komissio myös seuraa näitä asioita, mutta niitä täytyy kuitenkin seurata tietyllä tavalla. Jotkut ovat äh, selkeämpiä kuin muut ja tämä toimittajakysymys tulee ensin. Ja, absolut. Der Haushaltskontrollausschuss wird natürlich die Frage der Fonds auch noch gezielt. Niin täytyy todellakin tarttua tähän asiaan, mutta tämä on huonompia kuukausia meille tämä koska kaikki 52 mietintöä, jotka pitää vastuuvapausmenettelyn puitteissa käsitellä, niistä piti äänestä tänään viimeisestä. Se merkitsee sitä, että nyt huhtikuussa meillä siitä on aikaa huolehtia asioista. Tulemme näkemään, että maa, ja näemme, että maa tarvitsee sitä, että huolehtia asioista. Me nähdään, että nyt maa on hyvin vaikeassa vaiheessa, haluamme tukea tästä vaiheesta eteenpäin pääsemiseen, mutta meidän pitää saada myöskin varmuutta ja hoidetaan aikaa sitä, että on myöskin varmuutta Euroopan veromaksajille, koska se, mitä siellä on nyt tapahtunut, se asia, joka on esille, ei saisi jäädä, sitä, sitä tämä sävy jäädä jäljellä. On tärkeää, että pääsemme asiassa eteenpäin. Kiitokset ja käsittääkseni yhteinen istunto on nyt päättynyt ja huomenna kello 9.30 samassa salissa on jälleen talousarvion valvontavaliokunta. Toivotan kaikille mukavaa iltaa. Kiitoksia, istunto on päättynyt.